Tehän olette hyvin rakentavassa hengessä toimiva kollega. Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Mark Limismaka ensimmäinen helmikuuta lähtien 2012. Hetken, nyt täytyy tarkistaa. Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että markkinamaskukes 2013 on valittu Frida Brepolsin tilalle Euroopan parlamenttiin, eli toivotamme uuden kollegan tervetulleeksi. Ja Demis Magas työjärjestyksen mukaisesti saa osallistua parlamentin toimintaan täysin valtuuksin, kun hän ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään toimea, joka se ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen toiminnan kanssa. Puolan viranomaiset ovat pyytäneet, että parlamentin jäsenen Jacek Kurskin parlamentaarinen koskettamuus poistetaan artiklan 6 kohdan 2 mukaan. Tämä pyyntö on toimitettu oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.